Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Invito tutti i parlamentari. Nyt aloitamme äänestysselitykset ja ehdotan, että kaikki ne edustajat, jotka eivät halua tähän keskusteluun osallistua, poistuvat täysistuntosalista. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste di dichiarazione. Olen saanut useita äänestysselityspyyntöjä, mutta emme voi olla täällä kuin 14.45 saakka viimeisintään, jotta sali voidaan valmistaa kello 15 alkavaa istuntoa varten, joten muut äänestysselitykset voidaan jättää kirjallisesti tai ne voidaan kuulla huomenna. Menemme siis Moisan mietintöön ja pyydän hiljaisuutta saliin. E Jos ette ole tähän keskusteluun osallistumassa, pyydän teitä poistumaan täysistuntosalista. Počak, minuutti. Pane misto předsedo, já jsem přesvědčen o tom, že sice můj hlas zde není zanikne, nicméně... Olen vakuuttunut siitä, että ääntäni ei juurikaan kuule. Täällä kuitenkin haluaisin käyttää puheenvuoroni. Minun mielestäni tämä lähestymistapa on hyvä ja tuin jo sitä aiemmin, kun Moldova-asioita käsittelin